erityisesti jäsenvaltiot tulisivat mukaan tähän toimeen, jonka tarkoituksena on myöhemmin olla vielä laajempi. Kiitos. Kiitos herra komission jäsen Cholos. Äänestyksestä varten on tehty kaikkiaan seitsemän päätösmäistystä. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys on äh, seuraavan keskustelun jälkeen. Seuraava asiastuslistalla on kastisyrjintä Intiassa. Ja kuten tavallista, aluksi päätösasmien laatijat, ensin Van Daalen, kaksi minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is terecht dat het Europees Parlement... Kiitoksia, puhemies. On totta, että käymme keskustelua täällä Euroopan parlamentissa kastisyrjinnästä Intiassa noin 200 miljoonaa kastitonta on täysin toivottomassa tilanteessa. Heidän täytyy tehdä hirvittäviä töitä en nyt lounan jälkeen mene yksityiskohtiin siitä, minkälaisia asioita he joutuvat tekemään, mutta valitettavasti monet joutuvat myöskin turvautumaan prostituutioon. Intian viranomaiset ovat luvanneet ratkaista nämä ongelmat ja paperilla suunnitelmat ja säännöt, joita on luonnosteltu, vaikuttavat erittäin hyviltä, mutta käytäntö osoittaa, että tämä on kentällä aivan toista. Yksi suuri ongelma on se, että henkilöt, jotka tuhoavat kasettomien taloja, ihmiset, jotka ovat myyneet kasettomia orjiksi ja pakottavat heidät prostituutioon, nämä ihmiset eivät joudu oikeuden eteen. Vielä pahempaa, vuosittain satoja, ehkä tuhansia kastittomia kidutetaan. Poliisi kiduttaa heitä. Kastittomat Intiassa vaikuttavat olemaan vapaata riistaa. Tämän täytyy muuttua. Euroopan unioni voi tehdä tässä suuren vaikutuksen, kun neuvottelemme Intian kanssa energia-alalla, ilmastokysymyksissä tai yhteisistä kauppasuhteista. Voimme vaikuttaa tähän ja meidän ei tulisi unohtaa kasittomien kysymystä. Intian täytyy varmistaa se, että poliisi- ja oikeuslaitos ottavat huomioon nämä uudistukset niin, että ne, jotka ovat kaikkein alimmalla askelmalla yhteiskunnassa, eivät uppoa enää syvemmälle. Meidän täytyisi ottaa tämä ennakkoehtona mukaan, kun Euroopan unioni neuvottelee Intian kanssa uusista kauppasopimuksista. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana Keringen ja Önenberg, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kastijärjestelmä edelleenkin on jäljellä monissa osissa Aasiaa, vaikka se vaikuttaa syvästi yhteiskunnan jakautumiseen. Taustalla on näiden maiden historia. Syrjintä kuuluu arkeen. Intian dalit kuuluvat alhaisimpaan kastiin. Sen seurauksena he elävät yhteiskunnan reunalla ja heillä on tajollisuus mahdollisuudet saada koulutusta tai työtä ja heitä nöyryytetään säännöllisesti. Viime kuukausina väkivalta on lisääntynyt huomattavasti, nimenomaan naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta. 90 prosenttia näistä tapauksista on jäänyt selvittämättä, koska <clears throat> uhrit pelkäävät henkensä puolesta. Intian perustuslaki kieltää kastisyrjinnän ja se takaa yhtäläiset mahdollisuudet ja myöskin mahdollisuudet saada julkisia palveluita, koulutusta ja työtä. Mutta näitä oikeuksia on olemassa paperilla, niitä ei toteuteta. Kastijärjestelmä osoittaa, että Intian on tyypillistä erityisesti maastolla Intian yhteiskunnalle. Minä toivon, että Intia demokraattisena maana saa tämän tilanteen hallintaan ja sen lisäksi elättäen toivoa siitä, että muut maat ottavat tästä esimerkkiä ja lopettavat syrjinnän yhteiskunnissaan. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Lohpiilaa. Kiitos puhemies. Dalitit tai kastittomat tai ovat noin neljäsosa Intian yhteiskunnasta, siis 250 miljoonaa ihmistä. Käsite Dalit tarkoittaa poljettu, murrettu tai alistettu. Hyvin kuvaava sana sellaiselle poliittiselle, taloudelliselle ja uskonnolliselle syrjinnälle, joka nähdään ihmisiin, jo näitä koskee, koskee näitä ihmisiä. Kuitenkin Intia on välttänyt ponnisteluja kitkeäkseen pois eh, kastisyrjinnän siis tulokset ovat olleet kovin vähäisiä. Se, että daliteja halveksitaan, on hyvin syvälle juotunutta Intian yhteiskuntaan. Jopa syvimmät ihmisoikeusrikkomukset, jotka kotsvateihin teihin, jäävät useimmiten selvittämättä syytähän äh, nyt päätösosamme on tämmöinen tapahtunut äh, tapaus, jossa noin tuhat korkeampan kastin jäsentä on ainakin polttanut yli 280 taloa Dalitien asuinalueella ilman, että poliisi oli puut, olisi puuttunut asiaan. Siksi me vaadimme, että Intian hallitus ja hallinto välittömästi puuttuvat sekä paikalliselta tasolta ylimpään, aina ylimpään hallinnollisen tason asti suojelemaan dalittien oikeuksia ja myöskin laatimaan uutta lainsäädäntöä. Valitettavasti monet dalitit ovat itse ottaneet omakseen sen kuvan, että he ovat vähäarvoisempia ihmisiä. Monet nöyrytykset, koke, monet ihmiset kokevat nöyrytykset nimenomaan kohtaloksen, mutta eivät kaikki. Vastustus, taistelu oikeuksien puolesta dalittien omassa piirissä lisääntyy. Heille kuuluu meidän solidaarisuutemme ja toivon, että EU omissa toimissaan myös tukee tavoitellisesti näitä aktivisteja, sillä se, joka on riittävän voimakas ja rohkea nostakseen niitä vastaan, jotka tällä hirvettävällä tavalla hyötyvät tällaisesta modernista orjuudesta, he tarvitsevat todella kaikkea mahdollista tukea. Kiitos kollega Lochbila. Nyt on vuorossa kollega Preda, kaksi minuuttia președinte, domnule comisar. Kiitos puhemies. Yhteisen päätöslauselman teksti on seurausta Tamil Nadun viimeaikaisista tapahtumista ja myös Hisanin provinssin tapahtumista. Nämä tapahtumat osoittavat, että dalitien syrjintä on traaginen tosiasia. Intiassa Rova Lohbiller on tässä meille kertonut, mitä Dalit tarkoittaa. Useammin kuullaan käsite, käytettävän käsitettä koskematon. Tämä asia, jonka puolesta puhumme, on nyt kansainvälisesti tärkeä hanke. Ymmärrämme, että Intian hallitus on pyrkinyt pääsemään eroon kasti syrjinnästä. Toivoisimme kuitenkin, että lainsäädäntöä pantaisiin paremmin täytäntöön. Olemme tietysti tietoisia siitä, että syrjinnän synestä eroon pääsy kestää kauan, sillä mentaliteetti on muututtava. Olemme sitä mieltä, että voitaisiin ryhtyä kuitenkin tiettyihin toimiin, jotka on helppo selittää. Intia tarvitsee riippumattoman poliisilaitoksen. Se ei saisi olla korruptoitunut, vaan sen pitäisi panna muistiin kaikki ne valitukset, joita tulee ihmisiltä, joita on syrjitty. Olen sitä mieltä, että Intian parlamentin pitäisi hyväksyä laki, jolla kiellettäisiin sellainen, sellaiset työmuodot, jotka ovat alentavia, jotka koskevat nimenomaan tätä väestönosaa. Kiitos. Kiitos kollega Preda. Ja nyt on vuorossa kollega Schake puolitoista minuuttia. Thank you, President. Commissioner, colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen kollegat. Kastisyrjintä ja nykyään orjuus ovat eh, vakavia systemaattisia ongelmia, jotka koskettavat satoja miljoonia intialaisia. Meidän tulee tehdä enemmän niiden ponnistusten suhteen, joita viranomaiset ovat tekemässä ja enemmän voitaisiin tehdä. Me toivomme, että Intian parlamentti tekisi päätöksen, joka takasi enemmän suojelua kaikkien haavoittuvaisimmille ryhmille ja ihmisille. Syrjintää tulee myöskin raportoida ja seurata tilanteita ja vastuulliset saattaa vastuuseen teoistaan. Kansalaisjärjestöt, jotka tukevat kaikkien haavoittuvaisempia ihmisiä Intiassa, äm, tulisi ottaa mukaan kolmansien maiden tukiohjelmien pariin. Intian tulisi paikallisesti ratkaista näitä ongelmia liittyen myöskin kansallisiin vähemmistöihin, mutta tämän lisäksi Euroopan unionin ja Intian välisessä dialogissa näitä kysymyksiä tulisi käsitellä tiukemmin, kun tarkastelemme Intian talouden kehitystä. Meidän tulisi myöskin varmistaa, että tämä kehitys ja edistys parantaisi myöskin ihmisoikeusoloja. Kiitoksia. Kiitos kollega Schaake. Ja nyt kollega Murphy, kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kastijärjestelmä on eh, vanhoillinen, keskiaikainen järjestelmä, jolla pyritään jakamaan ja hallitsemaan. Intiasta on käytetty vuosisatoja britti-imperialistit käyttivät sitä ja nyt itsenäisyyden aikana kapitalisti johto on sitä käyttänyt hyväksi. Periaatteessa kastisyrjintä on kielletty, mutta lait ovat yksi ja sietollisuus toinen. Ja yleensä jätetään huomiotta nämä syrjimättömyyslait. Valtava määrä naisia kerää eh, käymällä jätteitä ja on käynyt niin, että poliisi on ryhtynyt toimiin, vaikka ihmisiä on äskettäin kidutettu valtavia määriä. Kastijärjestelmä legitimoi sellaisia, eh, sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat ihmisten groteskin hyväksikäytön. Moni EU peräinen monikansallinen yhtiö käyttää hyväksi halpaa työvoimaa, jopa 200 000 orja työntekijää tekee vaatteita tunnetuille vaatemerkeille. Köyhyys maaseudulla on yhä kasvava ongelma. Viimeisen 15 vuoden aikana 250 000 eh, viljelijää on tehnyt itse murhan koska heiltä on mennyt maa. Tarvitaan maa-uudistus ja maan jako pienille viljelijöille Intian talouden kasvu viimeisinä vuosina hyödyttää ainoastaan pientä vähemmistöä Intiassa viimeisen 20 vuoden ajan on tehty aggressiivisia liberaaleja uudistuksia ja miljoonat ovat joutuneet köyhyyteen. Ja se, että tulee ulkomaalaisia sijoituksia. Tästä on hyötyä kansainvälisille yrityksille, mutta siitä on haittaa pien kaupoille, jotka tulevat tästä kärsimään ja siksi minä tuen AY-liikkeen eh, kutsua lakkoon. On tärkeää tehdä uusia uudistuksia. Kiitos. Kiitos kollega Murphy. Nyt ovat vuorossa ryhmien puolesta puhuvat. Ensin kollega Korhola, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, Dalit ovat Intian vanhan kastijärjestelmän alin ja syrjityin ryhmä. kastittomat, joihin ei ole haluttu edes koskea

Haluaisin ilmaista lauseeni kastisyrjinnälle. Naisia syrjitään kertaisesti. He eivät kuulu mihinkään kastiin ja he ovat naisia. Usein he ovat marginalisoituneita, väärin kohdeltuja, joutuvat raiskatuksi, eivätkä saa oikeutta. Intian viranomaisten täytyy tehdä jotakin tämän eteen. Yksi kuudesta intialaisesta on dalitti ja he, heidät on suljettu kastijärjestelmästä ulos. Intian täytyy varmistaa omassa perustuslais, eh, oman perustuslakinsa kunnioittaminen. Siinähän kastijärjestelmä on kielletty ja kiintiöjärjestelmä esimerkiksi työpaikkojen osalta voisi parantaa tilannetta korkean edustajan, joka vastaa Euroopan unionin ulkosuhteessa, tulisi toimia ja olla yhteyksissä Intian viranomaisiin ja tuoda tämä asia esiin, että Intia tekisi jotakin. Nyt kollega Ojulant yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tässä päätöslauselmassa puututaan kasti syrjintään, joka on valitettavan yleistä ja vaikuttaa miljoonin ihmisiin Intiassa. Intian hallituksen on lisättävä toimia, jotta voitaisiin varmistaa, että tämä syrjintä loppuu välittömästi. Maan noin 200 miljoonaa dalitia kärsivät valtavasta väkivallasta, murhista, raiskauksista ja heihin kohdistuu muitakin rankaisemattomia rikoksia. 2011 Thomson Reuters eh, Trustin katsauksen mukaan Intia on maailman viidestä maasta, yksi vaarallisimmista maista, jos on nainen. Nämä raportit kauheita ja siksi komission pitäisi asettaa siellä sellaiset hankkeet, joissa torjutaan kastisyrjintää. Kiitos. Kiitos nyt on vuorossa kollega Slyytä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kastijärjestelmä on vanha sortojärjestelmä, jolle ei ole mitään paikkaa meidän vuosisadallamme. Adivasi väestöjä syrjitään ja heistä tulee kastittomia ja oikeudettomia, huolimatta siitä, että tämän tyyppinen syrjintä on kiellettyä. Ja tämä johtaa myös vakavaan väkivaltaan, joka kohdistuu naisiin on aikea esittää vaatimuksia myöskin omille yrityksillemme teollisuudessa niin, että ne eivät ole mukana vaikuttamassa syrjintään ja sortoon. Toivon, että ymmärrätte, mistä me puhumme. Onko kukaan... Olen itse joutunut kaksi kertaa elämässä kesällä tyhjentämään käymälän omalla kesämökillä, niin se on mitään komikaan mukavaa. Se, että tulet sitten 10 tuntia päivässä tyhjentämään käsin kämmelöltä, miltä se tuntuisi. Se on hirvittävää työtä ja tietää, joka pitäisi poistaa, on muita tapoja hoitaa omia, omat jätteet. Kiitos kollega Schlüter. Ja nyt kollega Paska, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen. on erittäin vaikeaa käsitellä käytäntöjä, jotka ovat olleet olemassa vuosisatoja. Tämä on tilanne kastisyrjinnän kohdalla Intiassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan parlamentin täytyy käyttää vaikutusvaltaansa, jotta kastisyrjintä juurittaisiin pois, kun teemme yhteistyötä Intian viranomaisten kanssa erityisesti Dalit ja Adivasi naiset joutuvat nöyrytysten ja syrjinnän kohteeksi. Heitä vaaditaan tekemään vaikeita töitä, heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi, ähm, korkea-armoisemmat kastit tekevät tätä. Esimerkki tästä on 16-vuotiaan tytön joukko raiskaus. Tämän vuoksi kollegat Intian viranomaisten täytyy tehdä enemmän saadakseen lain kunnioitetuksi. Lain, joka koskettaa kaikkien alhaisimpia kasteja ja ryhmiä, niin ettei mikään kasti Intiassa joutuisi syrjinnän ja väkivallan kohteeksi. Intian viranomaiset ovat vastuussa ihmisoikeuksista ja niitä meidän tulisi kritisoida. Kiitos. Ja nyt ovat vuorossa muut puhujat. Kollega Kelly, yksi minuutti. Kiitos se, että Intia on yksi BRICS-maa tarkoittaa, että tämä on yksi tärkeä kehittyvä maa. Tämä on hieno asia. Taloudellisesti kehitytään, mutta ei kuitenkaan yhteiskunnallisesti. Ja tietyssä mielessä tämä on osittain ymmärrettävää, sillä on aina vaikea muuttaa tottumuksia. Suurin osa yhteiskunnista, niissä on tietyn verran hierarkia ja ylemmäisyyden tunnetta, mutta Intiassa tämä on todella ongelmallista toimintatapojen muuttamiseen menee paljon aikaa, mutta asian työstettävä kansalaisten näkökulmasta tarvitaan erityisesti poliisilaitoksen uudistusta on pantava täytöön sääntöön, niin että saadaan sosiaalista inkluusiota aikaiseksi. Ja tässä Korhola mainitsi myös koulutuksen. Tämä on tärkeä, koska vain 26 prosenttia näilteistä on lukutaitoisia ja on varmistettava se, että kielletään täysin lapsityövoiman käyttö. Kiitos.

katteettomien poliittisten lupausten antaminen saisi jo riittää

Ja nyt kollega Posselt yksi minuutti. Herra puhemies, Dalitit on viimeinen aihe, joka tänä vuonna on esillä, mutta se ei ole mikään pyyntö. Dalittien lukumäärä on puolet Euroopan unionin väkiluvusta. Kysymys on valtaisesta ihmisjoukosta, joka kärsii käsittämättömällä tavalla. Kun olin lapsi, nuori, Intia oli köyhyyden synonyymi. Nyt Intia käytetään esimerkkinä siitä, että voidaan, siitä voi tulla potentiaali tekninen supervalta, joka voi mennä meidän ohitsemme. Kumpikaan ei totta. Intia on teknologinen supervalta, mutta sillä on valtaisia varjopuoliaan, kuten dalitit, jotka elävät järkyttävässä köyhyydessä, ja se, että tyttölapsia abortoidaan, tyttöjä surmataan välittömästi syntymän jälkeen, joka on myöskin aihe, jonka Markus Lanz otti esille Saksan televisiossa. Nämä ovat aiheita, joihin meidän pitäisi puuttua silloin, kun me harjoitamme yhteistyötä Intian kanssa. Ja myös Dalitien kohtalo sanoo paljon siitä, mikä on Intian kohtalo. Ja nämä varjopuolet ovat sellaisia, että niitä vastaan pitää taistella energisesti. Kiitos. Ja nyt sitten menettelymä puhujalistaa. Kolika Kurmai, yksi minuutti. Kiitos. Kasti syrjintä Intiassa on yhä kauhea todellisuus, vaikka lakeja on hallituksen toimesta hyväksytty. Sosiaalisen syrjinnän joukossa erityisesti kastituvat naiset kärsivät kaksinkertaisesta syrjinnästä. Heihin kohdistuu erilaista väkivaltaa perheväkivalta laista ei ole ollut paljon hyötyä tähän asti, erityisesti siksi, että heidän on vaikea ilmoittaa hyväksikäytöstä ja ne naiset, jotka uskaltavat näin tehdä, heihin suhtaudutaan hyvin kielteisesti niiden toimista, joiden pitäisi heitä suojella, esimerkiksi poliisit ja oikeuslaitos tekee näin. Ja naiset joutuvat tekemään töitä ikään kuin orjamaisesti keräämään jätteitä ja työskentelemään tehtaissa, jossa työolot ovat kauheita ja se, että monessa tehtaassa tuotetaan länsimaisille firmoille vaatteita on todella eh, hämmentävää ja meidän pitää miettiä sitä, mitä näille firmoille pitää tehdä, jos näin ihmisiä käytetään hyväksi. Kiitos. Kiitos. Näin päättyy menetelmän puhujalistaa nyt voin antaa puheenvuoron komission jäsen Solosille jälleen. Kiitoksia herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Parlamentin jäsenet Euroopan unioni tietää, mitkä vaikeudet liittyvät siihen, kun Intiassa nämä niin kutsutut kastittomat henkilöt, heidän tilannettaan pyritään parantamaan tai Daliteen tilannetta kaikkien näiden kansalaisten tilanteeseen kuitenkin perustuslaki puuttuu. Intia on synnyttänyt kiintiöjärjestelmään ja positiivista syrjintää näiden kastien auttamiseksi. 88 paikkaa on parlamentin alahuoneessa Luxemburgissa varattu heille. Ja heillä on myöskin kiintiöitä ylempään korkeakoulutukseen ja julkisiin virkoihin. Positiivinen syrjintä, vaikka se onkin tuottanut tulosta, vääristää asioita. Se tietyllä tavalla vahvistaa kastien identiteettiä ja luo joskus konflikteja jopa kastiryhmien sisällä Kiintiöitä vaaditaan purettaviksi. Tärkeitä toimia kehityksen alalla, kuten esimerkiksi vuoden 1989 laki, joka pyrkii parantamaan kastien jäsenten tilannetta, tai vuoden 1993 laki, joka on kieltänyt ähm, käymälöiden jätteiden käsi käsittelyn, on parantanut tilannetta, mutta toimeenpano ei aina ole riittävää. Intian demokraattisessa kentässä tietyt puolueet, ajavat näiden kassittomien ryhmien asiaa ja pyrkivät parantamaan sitä. Syrjintä on myöskin yksi niistä asioista, jotka tulevat esiin, kun keskustelemme ihmisoikeuskysymyksistä tässä keskustelussa, jota Euroopan unioni käy säännöllisesti Intian kanssa. Ja tällä, tämän tyyppinen dialogi on suunnitelmassa ensi vuodelle. Kansalaisjärjestöt, joita Euroopan unioni on yhteisrahoistamassa ja kahdenväliset hankkeet pyrkivät suoraan parantamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien väestön osien roolia. Erityisesti korostamme pääsyä terveydenhuollon piiriin ja sosiaaliturvaa. Me käytämme tähän noin 767 miljoonaa euroa ja pyrimme myöskin 330 miljoonalla parantamaan ter- terveydenhuollon piiriin pääsyä ja 460 miljoonalla muita aputoimia. Tämä on hyvin monimutkainen ongelmavyyhti, kuten mainitsitte, ja se liittyy intialaiseen kulttuuriin. Itsenäisyydestä lähtien Intia on kuitenkin tehnyt suuria edistysaskelia heikossa asemassa olevien väestönosien suhteen, vaikka ongelmia edelleen esiintyykin. Euroopan unioni, kuten mainitsin, tukee Intian hallituksen ponnistuksia. Se tekee jo hankkeita ja muita toimia, jotka ovat hyvin huomattavia tällä alalla. Kuten mainitsit, lähtee loppu tekstissä kauppasopimuksista neuvotellessa, kuten päätöslauselmaesitys ähm, ehdottaa. Käytetty painostus ei suoraan vaikuta tilanteeseen, mutta äh, jos me käymme älykkäitä neuvotteluja Intian kanssa, voisimme näin parantaa haavoittuvaisten ryhmien asemaa. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Solos. Keskustelun päätteeksi annettiin seitsemän päätösmaesitystä ja näin keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys alkaa nyt välittömästi. Heti tämän jälkeen aloitamme äänestämällä seitsemästä päätösmaasta, joka koskee